So, dear colleagues, let's start. No niin, hyvät kollegat. Olemme hiukan myöhässä, kun meillä oli Afetin kanssa yhteinen kokous. Minusta tuntuu, että jokainen tietää, miten paljon Afetissa puhutaan. They need a bit more time. Siksi sillä tarvitaan vähän enemmän aikaa. Kohta kaksi esityslistalla. Esityslistan hyväksyminen – Useilta poliittisilta ryhmiltä olen saanut pyynnön lisätä kohdan suullisen kysymyksen Norjasta. Jos vastalauseita ei ole, voimme hyväksyä esityslistan tämän lisäyksen kerran. Selvä hyväksytty. Kohta kolme. Puheenjohtajan ilmoitusasiat. Ensinnäkin kertoisin vielä kerran että kokousta voi seurata suoratoistona. Tervehdin siis kaikkia Brysselin ulkopuolella kokousta seuraavia. Pyydän pitämään tämän mielessä kokouksen aikana. Ja sitten tiedoksi makrotalouden taloudellinen tuki Ukrainalle. Toinen erä on vapautettu vuoden 2014 jälkeen 2,81 miljardia on annettu. Suuri summa siis. MFA tukea muille kuin EU-maille. Yhteislainsäätäjät hyväksyivät tämän MFA-ohjelman Yhdysvalloissa Robert Lighthouserin nimitys on kesken. Häntä on kuultu kongressissa ja senaatissa nyt ja kukaan ei ole vastustanut, mutta joitain menetelmäkysymyksiä on vielä ratkaistava ennen kuin hän voi astua virkaansa. Siihen menee vielä muutamia lisäviikkoja. Mutta sen jälkeen Navarro ja Vos ja Lighthouser ovat sitten kauppa-asioista vastuussa oleva kolmikko. Sitten ASEANista. Mielenkiintoista kehitystä. ASEAN sopimuksen mahdollisuus on nyt uudestaan pöydällä. Muistan, että, että hyväksyimme, tai oikeastaan lähdimme neuvottelemaan asianin kanssa vuonna 2007. Ja on olemassa mandaatti ASEAN sopimukselle. Mutta tosiasiat ovat sellaisia, että on ollut mahdollisuus neuvotella sitä muutamien asian, asianmaiden kanssa. Ja nyt näyttää siltä, että tilanne on muuttunut. 7. päivä maaliskuuta kauppakomission jäsen Cecilia Malmström tapasi asian ministereitä. Ja nyt näyttää siltä, että virkamiehet voivat lähteä uudelleen töihin. Tämä oli siis suuri askel oikeaan suuntaan. Kohta neljä. Uusi kohta, hyvät kollegat. koska meillä on uudet, uusi työjärjestys teille on nyt tarkkaan, tai teidän tulisi tarkkaan lukea koordinaattoreiden päätökset. Sittenkin julkaisemme koordinaattoreiden kokouksen päätökset aina, mutta nyt teidän tulee vielä hyväksyä nämä päätökset. Ja tämä on nyt ihan uutta. Joten ehdottaisin, että toimimme seuraavalla tapaa. Pyytäisin tutustumaan edellisen koordinaattoreiden kokouksen päätöksiin 27. helmikuuta järjestetyn kokouksen päätökseen. Ja jos vastalauseita ei ole kokouksemme loppuun mennessä, niin koordinaattoreiden päätökset on hyväksytty. Muuten joudumme sitten keskustelemaan aiheesta. Sopiiko näin? Hyvä. Point five. Kohta viisi. Tämäkin liittyy Ukrainaan. Nyt keskustelemme väliaikaisista yksipuolisista kauppatoimenpiteistä Ukrainan osalta – Tämäkin on suuri askel, jolla tuetaan Ukrainan talouskehitystä. 65 hintajäsenten tarkistusta. Ja meillä on Agri-valiokunnan lausunto. Annan esittelijälle heti puheenvuoron. Edustaja Valensa, olkaa hyvä. Sure, Mr. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja haluaisin kiittää kaikkia tärkeästä osallistumisesta tähän mietinnön laatimiseen. Aloittaisin nyt tarkistuksista, jotka olivat tarkistuksia komission aloitteeseen ja sitten siirryn liitteisiin. Aivan aluksi haluaisin käsitellä äm, takeita. Vaikuttaa siltä, että jäsenet ovat sitä mieltä, että me tarvitsemme vahvemman te- tai mekanismin. Kuitenkin erimielisyyksiä on siitä, kuinka asia ratkotaan. Minä olen sitä mieltä ollut, että menettelyllä on tarkoitus antaa Euroopan unionille mahdollisuus suojata itseään tuonnilta ja siksipä teollisuudelle tällainen mahdollisuus pitäisi varmata, varmistaa sille. On myöskin tärkeää päättää, mikä määritelmä teollisuudesta otetaan käyttöön. Tässä luonnoksessa käytiin Euroopan unionin ja Korean välistä vapaa kauppasopimusta mallina, sillä se äh, kattaa kaikkein moderneimmat säännöt. Uskoakseni, jos tämä hyväksytään, uskoakseni tätä äh, oikeutta myöskin Euroopan parlamentille pitäisi vaatia. Toiseksi sen eräät tarkistukset todennäköisesti ovat saaneet äh, banaanivakautusmekanismista mallia. Se ei ole hyvä vertailukohde automaattisesti, sillä tilanne on aivan erilainen. Banaanivakautusmekanismi on äm, laukaisin perustainen mekanismi, jossa nämä ei suosivat tulimenettelyt voidaan ottaa käyttöön kalenterivuoden lopussa, kun tietty kiintiö täyttyy. Ukrainan tapauksessa eräät etuudet myönnetään kiintiöinä, tullivapaina vapaina kiintiöinä, ja esimerkiksi niitä ei aina sovelleta automaattisesti niin, että tuli maksetaan, kun kiintiö täyttöö. Myöskin tässä tapauksessa kyseessä on päivien eroja tässä ennakkovaroitusmekanismi ei toimi. Olen sitä mieltä, että meidän pitää taata toimeenpanon ja toimien tehokkuuden seuranta, varsinkin kun mitään vaikutusten arviointia ei ole tehty ennen vuotta 2007, jona pitkälle menevästä ja laajalaisesta vapaa alueesta neuvoteltiin. Minä olisin valmis ehdottamaan kompromisseja. Eräät tarkistukset, joita on ehdotettu muuttavat jatkuvan seurannan käsitettä ja tässä olisi toisenlainen. Haluaisin tämän seurannan yhdistää myöskin kompromisseihin, joita on liitteissä, jos nämä eivät ole kyllin merkittäviä. Komission pitäisi tehdä aikaisia ja puolivälin arviointia. Olen samaa mieltä niiden tarkistusten kanssa, jotka tähtävät siihen, että korruption yllyttäviä menettelyjä vähennetään. Meidän pitäisi niitä tukea tässä tekstissä. Tämän lisäksi meillä on tiettyjä äm, kohtia, joissa haluamme varmistaa sen, että käytetty kieli tai muotoilu vastaa johtomukaisuusvaatimuksia ja on oikeudellisten tekstien kanssa linjoilla. Tarkistan näitä seikkoja ja tulen esittämään muutoksia varjoesittelijöiden kokouksen jälkeen. Nyt jos siirrymme tarkistuksiin, jotka koskevat liitteitä. Viikko sitten Agri äänesti lausunnosta tähän mietintöön ja siinä valiokunnassa jäsenet päättivät äh, tulli, nimikkeet, maissin, vehnän, jalostettujen tomaattien äh, ja ohran osalta laskea niitä 15 000 tonniin. Intassa olemme ollut eh, kaikkien, lähestulkoon kaikkien agritulinimikkeiden muuttamisen kohdalla. Minä teen kollegoiden kanssa töitä, jotta me pääsisimme riittävään kompromissiin maataloustuotteiden osalta. Olen jo henkilökohtaisen kantani tehnyt aivan selväksi tässä mietosluonnollisessa olen, onnoksessa olen sitä mieltä, että eteenpäin pitäisi ähm, laajentaa koko tuntisalkku erityisesti pk tukemaan. Mitä tulee sitten urean äh, pois lukemiseen lannoitteena, tämä on Euroopan unionissa ja erityisesti teollisuus täällä on hyvin haavoittuvaista. Tämä liittyy aikaisempiin ähm, uhkaaviin, kilpailua uhkaaviin menettelyihin, joiden osalta on Euroopan unionissa hyväksytty Algeriasta, valko -Venäjältä, Venäjältä ja Ukrainasta tuotavien tuotteiden äm, kohdalla polkumyyntitoimia. toimii. Ja olen samaa mieltä, että tämä lainoita pitäisi poistaa listalta. Ja tässä yhteydessä haluaisin myöskin todeta, että ymmärrän kuinka vaikea tilanne Ukrainassa tällä hetkellä on. He pyrkivät taistelemaan ulkoista vihollista vastaan ja suorittamaan hyvin monimutkaisia uudistuksia samanaikaisesti. Ja tämä läpikulkukielto on suuresti uhannut myöskin kauppamahdollisuuksia maassa. Sekin täytyy ottaa mukaan. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, hyvin tärkeä seikka, nimittäin äm, puun vientikielto. Me seuraamme lainsäädännöllisiä muutoksia. Toivottavasti Rada lainsäädäntö laatii viivyttelemättä tällä alalla, mutta tämä kielto, ja tulee muistaa, on täysin VTO-sääntöjen vastainen ja itse asiassa myöskin DCFTA-sääntöjen vastainen. Se täytyy muistaa. Ymmärrän, että Raada on painostuksen alla tässä asiassa olla tekemättä päätöstä, mutta jälleen kerran me emme voi tätä sietää omassa parlamentissamme. Tämä tilanne täytyy korjata. Paljon kiitoksia. Thanks a lot, Kiitos oikein paljon edustaja Valessa. Nyt varjoesittelijät. SED-ryhmän nimissä valitaan Ulf Skog. Uh, first of all, I want to... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä ja yhteistyöhengestä. Tarkistuksissa halusin pitää kiinni ryhmämme alkuperäisestä esityksestä. Mielestäni Ukraina ansaitsee tukea ja tämä onkin hyvä tilaisuus antaa sitä näiden eh, yksipuolisten eh, kauppatoimenpiteiden läpi. Mutta meidän täytyy kuitenkin edelleen jatkaa painostusta siihen suuntaan, että uudistuksia tapahtuu. Ja aivan kuten esittelijäkin mainitsi jo tänään. Tämä on myös tarkistus, paristus, tarkistustemme taustalla piilevä logiikka. Myös tarkistuksia, joissa pyydetään poliittisia ja kaupallisia uudistuksia, ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan käyttää näitä toimenpiteitä ja toiseksi on tarkistuksia, joilla pyritään vahvistamaan suojalausekkeita. Me haluaisimme varmistaa, että EUn tuottajia suojellaan tarvittaessa, emmekä halua laittaa vaarantaa millään tavalla hauraampia aloja. Siksi tarvitaan suojaturvalausekkeita, mutta pitäisi miettiä, miten ne toimisivat sitten ihan käytännössä. Mielestäni me kaikki haluamme samaa asiaa. Meidän täytyy vain löytää paras keino toteuttaa se. Kiitänkin esittelijän ponnisteluja ratkaisun löytymiseksi. Se on hyvin tärkeää. Kolmanneksi esitin sellaisia tarkistuksia, joissa pyydetään huolellista valvontaa. Näiden toimenpiteiden vaikutusten valvontaa nimenomaan. Erityisesti sosiaaliset vaikutukset, eikä tästä saisi tulla liian monimutkaista ja liian kallista. Ja tämä pitäisi siksi ottaa myös assosiaatiosopimusten vuotuiseen raportointimenettelyyn mukaan. Sitten on poistettu ehdotuksia noista tullittomista tariffikiintiöistä tai tariffikiintiöistä – Tämäkin vaatii suojalausekkeita ja valvontaa. Ja minä uskon, että meidän pitäisi löytää tässä asiassa tasapainoinen kompromissi. Mutta kuitenkin jonkinlaista järkevää täytyy tähän saada, jotta voidaan tukea Ukrainaa. Pyrimme parhaaseen mahdolliseen kompromissiin ja siksi aionkin työstää näitä asioita esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Meidän täytyy todella osoittaa se, että tuemme, olemme sitoutuneita tukemaan Ukrainaa. Ja tätä tilaisuutta ei saisi jättää käyttämättä nyt. Tämä on todella tärkeä, hyvä mahdollisuus moneltakin kantilta. Kiitos. Kiitos paljon ECRn niissä käyssä ei paikalla. Alden nimissä Van Baalen ei ole myöskään paikalla. Helmut Scholz, vuosta. Kiitos puheenjohtaja. Sydämestä kiitokset esittelijälle tehdystä työstä. Mehän olemme jo useat kerrat päässeet keskustelemaan makrotaloudellisesta avusta Ukrainalle tällä. Ja se koskee myös tätä asiakirjaa, joka on tänään meillä edessämme. Kuten asia D, minäkin haluaisin todeta vielä peruslinjamme. Me toivomme komission tavoin, että voimme todeta yhdessä, että taloustilanne on vähän vakautunut. Valvontamekanismin kautta halutaan kuitenkin huolehtia siitä, että kaikki ehdollisuus MFAhan liittyen – pidetään vielä mielessä ikään kuin suuntana. Toivoin, että lopulta ehdollisuus johtaa tilanteen muutoksiin, paranemiseen, kun oikeusvaltion periaatteiden ja korruption vastaisen taistelun osalta on vielä toivomisen varaa. Siksi viittaisin erityisesti tarkistuksiin 2 ja 4 joiden kautta halutaan vielä osoittaa, että haluamme pitää kiinni jatkuvasta valvontamekanismista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos ehtoja ei täytetä Ukrainan puolelta, voidaan ottaa uudelleen käyttöön tietyt keinot. Se on meidän mielestämme ennalta ehto tälle myönteiselle tarkastelutavalle näiden yksipuolisten kaupan toimenpiteiden osalta. Ja kaupan alan yhteistyötä. Uskoisin myös, että me ja komissio varmasti voisimme hyvin tarkkaan valvoa sitä, että arvioidaan jokaista kulunutta vuotta tarkkaan. Ja parlamentille tulisi sitten kertoa, jotta voimme vastuullisesti tehdä päätöksen siitä, miten näiden kaupan toimenpiteiden osalta tulevaisuudessa toimitaan. Toivon, että esittelijän ja kollegoiden kanssa saadaan rakentavaa yhteistyötä aikaiseksi, jotta tästä välineestä saadaan mahdollisimman tehokas. Kiitos. Vihreiden Heidi Hautala. Thank you for the report. Kiitos oikein paljon. Kiitos esittelijälle. Ukraina on hyvin riippuvainen maataloudesta ja me uskomme, että jos todella haluamme tukea Ukrainaa, meidän ei pitäisi kovinkaan pitkälle lähteä poistamaan näitä maataloustuotteita väliaikaisten toimenpideiden luettelosta. Se ei olisi meidän linjamme mukaista. Meidän mukaamme pitäisi pyytää komissiota julkaisemaan tuo vaikutusten arviointi, jotta se käytti ehdotusta laatiessaan. Ja lisäksi yksi tarkistus ehdotus koskee tällaisia automaattisia kauppatoimenpiteitä, joita ei pitäisi toteuttaa ilman vaikutusten arviointia. Tuen niitä kollegoita, jotka ovat vaatineet uudistusten toteuttamisen vaatimista vielä painokkaammin ja erityisesti on mainittava korruptio. Ukrainan, hallituks, Ukrainan hallituksen on todella lähdettävä mukaan näihin uudistuksiin, jotta automaattisia kauppatoimenpiteitä voidaan toteuttaa. Mission. Kiitos paljon. Puheenvuoron saa komissio. Kuka edustaa komissiota tänään? Äh, on behalf of... Hyvää iltapäivää. Komission puolesta haluaisin kiittää teitä työstä tähän asti ja tästä hyvästä yhteistyöstä välillämme. Olemme pyrkineet samaan aika mahdollisimman paljon tarjoamaan mahdollisimman paljon tietoa tästä asiasta. Nyt voisin kommentoida monia kysymyksiä, jotka tulivat esiin täällä. Aivan aluksi huomaan, että arvoisat äh, Intako-valiokunnan jäsenet ja parlamentin jäsenet äh, haluavat äh, saada mahdollisimman vahvat suojalausekkeet, jotka me voisivat suojella ja tämä on myöskin meidän kantamme ja se tulee mielestään olevan tarpeen vahvan suojalausekkeen laatiminen, kuten meidänkin aloitteessamme uskoaksemme tämän jotakin, mitä voitaisiin käynnistää jäsenmaan pyynnöstä. Tai sitten Euroopan unionin tuottajajärjestöiden edustajan aloitteesta. Uskoksemme on mahdollisuuksia löytää hyvä kompromissi tässä asiassa. Seurantaan liittyen sinänsä huomaamme, että intantarkistuksissa komissiolle jäisi väliaikaisten yksipuolisten kaupatoimenpiteiden valvonta, mutta komission yksiköt valvovat jo jatkuvasti näiden tariffikiintiöiden toteutumista. Ja tämä sama koskee myöskin maataloustuotteiden hintoja. Komissio julkaisee jatkuvia raportteja näistä. Mitä tulee sitten CFTMn jatkuvaan toimeenpanoon, me olemme todellakin tilanteessa, jossa annamme kertomuksen vuosittain. Ensimmäinen tulee tänä vuonna ja me tulemme esittelemään se Euroopan parlamentille. Voimme tässä kertomuksessa esittää tärkeät tilastot ja kertoa siitä, kuinka tariffikiintiöitä on käytetty. Tietenkin myöskin tässä yhteydessä on aivan selvää, että tämä tieto on kertomuksessa mukana. Nyt haluaisin kuitenkin kommentoida yhtä seikkaa. Nimittäin, jos me valvontatyömme myötä voimme tunnistaa yksittäisiä viejiä, jotka näistä tarifikiintiöistä hyötyvät, sillä huomioon, että jossakin tarkistuksissa tällainen mahdollisuus mainittiin. Haluaisin kertoa siitä, että se itse asiassa ole mahdollista, sillä me käytämme tariffikiintiöiden hallintajärjestelmää. joka perustuu hakijoille myönnettyihin määriin, mutta myöskin lupajärjestelmään – Me siis myönnämme kiintiömäärät, mutta järjestelmät ei mahdolliseksi tunnistaa sellaisia viejiä, jotka hyötyvät siitä, että meillä on äm, tämä järjestelmä. Tämä johtuu luottamuksellisuudesta ja mahdollisesta eturistiriita tilanteesta. Me siis valvomme tilannetta, mutta samaan aikaan haluaisimme korostaa sitä, että PK-yritykset edustavat suurta enemmistöä liike- liikkeistä, jotka tekevät äh, töitä ja jotka työpaikkoja luovat äh, maataloussektorille Ukrainassa. Tutkimusten mukaan tähän kuuluvat myöskin kestävyysvaikutusten arvioinnit vuodelta 2016. Suurin osa tuotannosta, noin 75 prosenttia, tulee kotitalouksista maatalousalueella – ja nämä pk-yritykset työllistävät noin 90 prosenttia maanviljelyssektorin työvoimasta. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Ja sitten suuret kauppiaat maatalousalalla, me tiedämme, että ne saattavat parantaa työllisyys- ja palkkausseikkoja erityisesti viljasektorilla – Kuten mainittiin SCA-tutkimuksessa vuonna 2007, mitä tulee sitten markkinoille pääsyn alueellisiin vaikutuksiin, mm, sillä saattaa olla myönteinen vaikutus erityisesti Länsi-Ukrainan maaseutualueella. Tämä on tärkeä tieto myöskin teille. Ja tehän tulette keskustelemaan teemme äh, ehdotuksen kattamasta tuotekirjosta. Luonnollisesti olemme hyvin huolissamme näistä pyrkimyksistä sulkea tiettyjä tuotteita väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden ulkopuolelle, kun tarkastelemme niitä tarkistuksia, jotka tähtäävät äh, suojan laajentamiseen noin 98 prosenttia ATM ähm, kattavista tuonnista jäisikin sovellusalan ulkopuolelle. Eli koko aloitteessa tulisi tyhjä kuori. Eli pyytäisimme todellakin arvoisilta parlamentin jäseniltä sitä, että kävisitte jälleen kerran nämä kaikki tuotteet läpi, sillä jos ne eivät muodosta vaaraa Euroopan unionin markkinoilla. Jos tarkastelemme vuonna 2016 tietoja, huomaamme myöskin, että tuonti Euroopan unioniin suurimman osan näiden tuotteiden osalta väheni. Tämä tukee viime vuoden syyskuussa komission tekemää aloitetta. Kiitoksia. One additional question. Kiitos oikein paljon. Ja edustaja Scholzilta vielä lisäkysymys. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi komissiolle kysymys nyt, kun olen kuunnellut teidän puheenvuoronne. Jos sanotte, että te pysty tämän menetelmän kautta siis ainoastaan täytäntöönpanemalla tätä huolehtimaan näistä kysymyksistä, eikä sillä menetelmää pitäisi muuttaa, koska pitäähän meidän tietää, mitä kahdenvälisillä kahdenvälisissä kauppasuhteissa oikein tapahtuu. Ja toiseksi kananmunan tuotanto esimerkiksi. Vienti Ukrainasta EU-hun, niin kyse on kahdesta suuresta kananmunan tuottajasta, jotka vahvavat koko markkinoita. Ja tämä vaikuttaa tietenkin kauppavirtoihin. Eli Miten voidaan sanoa, että tässä autetaan lähinnä vain pk-yrityksiä? Kyllä mielestäni meidän pitää ainakin vähän kyseenalaistaa tätä käsitystä, ketkä hyötyvät tästä. Ja auttaako tämä kestävää, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää tuotantoa Ukrainassa ja miten se vaikuttaa tuottajiin Euroopan unionin sisällä. Tässä pitää kyllä vähän täsmällisempää tietoa saada. Eikä voi sitten lisätä jotain tietoa tästä. Muuten meidän pitää tietenkin kuulla toisemme katsoa vielä Agrin tarkistuksia. Ja siinä oli järkeä, että on tällainen tyhjä lista. Eli varmaan pitää keskustella vähän lisää tästä aiheesta. Kiitos. Kiitos komissio. Yes, indeed. I, I've said that, uh... Niin, minä sanoin, että markkinoilla on suuria kaukan toimijoita, mutta saman aikaan pitäisi luoda uusia markkinoita markkinamahdollisuuksia ja sillä, niin, että stimuloidaan tuotantoa Ukrainassa. Ja me puhuin PK-yrityksistä, tällaisista kotimaisista paikallisista pientuottajista. Meillä pitäisi aina muistaa se, että emme puhu pelkästään kauppiaista, vaan myöskin tuottajista, joiden myös pitäisi välillisesti tästä ehdotuksesta saada hyötyä, koska me luomme mahdollisuuksia lisätä tuotantoa parantamalla liiketoimintamahdollisuuksia sellaisilla Ukrainan alueilla, joita tämä ehdotus koskee. Kiitos oikein paljon I think in, in essence we all agree. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kaiken kaikkiaan olemme kaikki varmaan samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi tehdä kaikkemme tukeaksemme uudistuksia ja muutoksia Ukrainassa. Kuitenkin meidän täytyy myöskin meidän valiokunnassamme pohtia sitä, pitäisikö meidän jättää huomiota agrivaliokunnan kollegoidemme ehdotukset. Tätä meidän pitäisi todellakin pohtia. Minä menen ensi maanantaina kello neljä varjoesittelijän kokoukseen ja siihen mennessä esittelen teille aloitteeni siitä, kuinka voimme tämän kakun syödä ja myöskin säästää. Kiitos. Kiitos paljon. Äänestys on suunniteltu järjestettäväksi toukokuun neljäs päivä. Näin käsittelemme loppuun tuon esityslistan kohdan. Kohta viisi, siis seuraavana kohta kuusi. Tämä liittyy kauppapolitiikkaan ja globaaleihin arvoketjuihin. Noin 70 prosenttia globaalista kaupasta linkittyy globaaleihin arvoketjuihin. Siksi tämä on meille todella tärkeä aihe. Pohtia, mitä tämä tarkoittaa kauppapolitiikalle. Meillä on työasiakirja, esittelijä Areenalta. Annan hänelle heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että kansainvälisen kaupan valiokunta on päättänyt laatia tämän mietinnön, koska nyt on aika miettiä hieman sitä, millä tavalla kauppatoimet ja investoinnit voivat parantaa kansainvälisten globaalien arvoketjujen merkitystä, joka sitten hyödyttää Eurooppaa ja sen kauppakumppaneita. Kuten sanoitte, globaaleista arvoketjuista on tullut hyvin merkittävä osa maailman kauppaa ja ne ovat myös tärkeässä asemassa investoinnissa ja kaupassa yleensäkin. Ja usein globaaleja arvoketjuja hallitsevat monikansalliset yritykset erilaisten toimijoiden kautta, kuten sopimuskumppanit, tytäryhtiöt tai riippumattomat toimittajat. Ja usein näitä alihankintaketjuja vain käytetään hyväksi. Noin 25 prosenttia maailman kaupasta on globaaleja arvoketjuja ja 75 prosenttia maailman kaupasta liittyy jollain tavalla näiden arvoketjujen rakenteeseen. EUn kaikkien kauppastrategia on hyvin tärkeä myös globaalien arvoketjujen kannalta ja tässä halutaan tasapainottaa erilaisia tavoitteita. Se, että EU saa hyvän aseman globaaleissa arvoketjuissa kolmansien maiden rinnalla. Meidän täytyy tukea myös palvelujen saatavuutta helpottaa raaka-aineiden saatavuutta, tukea innovointia ja miettiä hieman tullitariffikysymyksiä. Täytyy todella päästä vastuullisempaan kauppapolitiikkaan ja siksi strategian tavoitteena on myöskin saada kaikki toimijat vastuullisiksi tässä globaalissa arvoketjussa, jotta voidaan torjua veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua. Ja siksi avoimuuspolitiikka ja due diligence-politiikka ovat hyvin tärkeitä ja siksi on myös tärkeää, että yritykset huomioivat sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Meillä täytyy olla tämä strategia ja me olemme erityisesti korostaneet sitä, että kestävän kehityksen asiat on otettava mukaan tähän lukuun niin, että ne ovat täytäntöön pantavissa. Ja täytyy myös noudattaa eurooppalaisia sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia myös kolmansissa maissa. Lisäksi parlamentti kehottaa komissiota tekemään tästä huolellisuus- tai velvollisuudesta sitovaa. Ja hiljattain hiljattain äänestettiin konfliktimineraaleja koskeva asetus enemmistöllä, suurella enemmistöllä tässä parlamentissa, ja se osoittaa sitä, että pääosin ihmiset haluavat, että huolellisuusvelvollisuus toteutuu sitovana. Myöskin Euroopassa ja muualla on kritisoitu näitä eri asioita erityisesti ne, jotka haluaisivat vain lähteä protektionismin tielle niin, että käännytään itse, vain itseensä, mutta monet haluaisivat silti vähän reilumpaa ja avoimempaa globalisaatiota kun ajatellaan muun muassa kestävän kehityksen tavoitteita vuodesta 2030 eteenpäin. Siksi tarvitaan enemmän avoimuutta myöskin verotuksen ja ympäristöasioiden alalla. Meidän täytyy myös parlamenttina osoittaa kansalaisillemme, että EU haluaa ajaa reilua, oikeudenmukaisempaa globalisaatiota. Ja tässä työasiakirjassa hieman hahmottelen, millainen tuo globaali arvoketju on, mikä sen rooli on maailmankaupassa ja minkälaisia eri vastuualueita tässä on ja minkälaisia aloitteita alalla on tehty. Esimerkiksi Bangladesh sopimus ja monikansallisia yrityksiä koskevat aloitteet ja myöskin YK eri aloitteet. Globaalin arvoketjun merkitys on kasvanut, koska televiestintävälineet ja infrastruktuuri ovat myös kehittyneet ja vapauttaminen, vapauttamispolitiikka on helpottanut sitä, että on saatu paremmin käyttöön nousevien talouksien tuottamat vähän halvemmat tuotteet esimerkiksi Kiinasta ja Intiasta. Toki teollisu- maiden välillä on eroja ja myöskin rikaiden ja köyhien ja köyhien maiden välillä on suuria suuria eroja vielä, mikä sitten aiheuttaa erilaisia ympäristö- ja sosiaalisia haasteita. 50 prosenttia kaupasta mm, tässä arvoketjussa menee usein välittäjien kautta monikansallisissa yrityksissä. Ja suuria haasteita liittyykin juuri yritysten valtion tasolla tähän ohjaus- ja hallintajärjestelmään, siihen, millä tavalla kauppa- ja investointipolitiikkaa viedään eteenpäin. Täytyy hyödyntää alkuperäsääntöjä, avoimuutta, on otettava huomioon sukupuolikysymykset, Ähm, tullietuus, kohtelu, erilaiset vapaakauppasopimukset ja niin edelleen. Työasiakirjassa annetaan myös joitakin suosituksia niin, että kauppa- ja investointipolitiikalla voitaisiin edistää kauppapolitiikan äh, oikeudenmukaisuutta, vaikkapa vapaakauppasopimusten kautta, ja sitten pitäisi voida äh, torjua veronkiertoa ja sitä, että monikansalliset yritykset käyttävät hyväkseen tällaisia globaaleja arvoketjuja, jotta välttäisivät veron, veronmaksua. Tarvitaan huolellisuusvelvollisuuksia ja siksi pitäisikin antaa lakiehdotuksia, säädösehdotuksia siihen liittyen globaalien arvoketjujen alalla. Kiitos. Kiitos oikein paljon ja nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Ensin EPP-ryhmän nimissä edustaja Valensa. Chairman, uh, Kiitos puheenjohtaja. Fernando Ruas, kollegamme, on sitoutunut mun poliittisen työn Portugalissa nyt, mutta hän on valmistellut puheenvuoron, jonka haluaisin teille lukea. Nyt. Ensin kiitokset esittelijälle työasiakirjasta. Pidämme sitä hyvänä työn pohjana – Työ alkaa siis tänään ja käsittelemme sitten tuota mietintöä vähitellen. Reilumpi globaali arvoketju on asia, joka on nähtävä eri tasoilla ja eri keinoin ajatellen maailman tasoa, EUn tasoa ja kansallista tasoa sääntelyn osalta. Ja katsotaan myös monikansallisten yritysten roolia näissä arvoketjuissa. Ympäristö, ihmisoikeudet, sosiaaliset oikeudet ja työoikeudet toisaalta ja taloudellinen kasvu ja työpaikat toisaalta vaativat myös laajempaa kestävän kehityksen tavoitetta. On ajateltava mikro- ja pk-yrityksiä ennen kaikkea ja tietenkin ottaa täysin huomioon se, miten nopeassa maailmassa elämme. Nykyrealiteetit muuttuvat vuoden jokaisen viikon aikana. Kaikki nämä ovat maailmanlaajuisia monimutkaisia realiteetteja, joihin meidän on tutustuttava tarkkaan eu ja meidän on vastattava niihin haasteisiin, joita jatkuvasti syntyy. Kuten on tehtykin Bangladesin sopimuksen ja Myanmarin työoikeuksien sopimuksen osalta, samoin kuin laittomien hakkuiden osalta ja biopolttoaineiden osalta muutama esimerkki mainitakseni. Tämän on sanottu, niin haluaisin sanoa vielä seuraava: Meidän tulee ymmärtää, miten monimutkainen asia tämä on, miten nopeasti globaalit arvoketjut muuttuvat. Tuotantojärjestelmät tänä päivänä ovat hyvin monimutkaisia – monen tason kansainvälisiä alihankintaketjuja ja nopea teknologia muuttuvat bisnesmallit mahdollistavat yhä enemmän rajat ylittävää toiminnan kasvua. Toimijat ovat moninaisia, joitain vaikutuksia voidaan mitata, toisia ei, kuten OECDn Maailmanpankin tuoreessa tutkimuksessa todetaan – Monimutkaiset realiteetit tunnustetaan myös Euroopan komissiossa EUn kaikkien kauppakauppastrategiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee olla tarkkana, ajatella monia toimijoita, yksityisiä, julkisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Tarvitaan myös innovatiivisia lainsäädäntömenetelmiä tai välineitä. Lisäksi pitäisi ottaa huomioon nopeat muutokset maailmassa, kuten Yhdysvalloissa tapahtuneet muutokset Brexit ja uusien poliittisten ja taloudellisten toimijoiden ilmaantuminen markkinoille, lähi tilanne, eriarvoistuminen ja lisääntyvät siirtolaisvirrat, terroristiuhka, terroristihyökkäykset, ympäristön tilan heikkeneminen, ja modernin elämän muuttuminen ja innovatiiviset tietovirrat, uutiset ja niin edelleen ja niin edelleen. Näin syntyy uutta monimutkaisuutta meidän työsarkamme. Toiseksi haluaisimme, että eksplisiittisemmin viitattaisiin siihen, miten tärkeää on, että mikro- ja pienet yritykset voivat osallistua globaaleihin arvoketjuihin – on nähtävä näiden pienten yritysten mahdollisuus tarjota hyvänlaatuisia työpaikkoja ja huolehtia siitä, että ihmiset eivät joudu aina muuttamaan pois omalta alueeltaan. Lisäksi pitäisi viittata sellaiseen politiikkaan, jolla pyritään auttamaan näitä yrityksiä lisäarvon luomisessa, erityisesti matala palkka- ja matala tulojen, matalan tulon maissa, jotta nämä voivat osallistua myös globaaleihin arvoketjuihin. Jotta osallistumista voidaan lisätä globaaliin arvoketjuihin, haluaisin myös painottaa sitä, että on tärkeää muut, päästä eroon konteksti kustannuksista, näistä ulkoisista tekijöistä, joista on tutkimuksissa puhuttu. Erityisesti haluaisimme esimerkkiä tuontitulleista, teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta – siitä, että sääntely on epävarmaa ja niin edelleen. Kolmanneksi haluaisin tukea maailmanlaajuista tehokkaampaa kansainvälisen työjärjestön keskeisten työoikeuksien noudattamista. Tämä on tärkeää ainoastaan globaaleissa arvoketjuissa, vaan kaikessa muussakin, kaikissa muissakin tuotteissa, joilla kauppaa käydään EU-ssa. Haluaisin painottaa neuvoston päätelmiä – viime vuoden toukokuulta. Niissä painotetaan sitä, että on tärkeää täytäntöönpanna näitä toimia, jotka tukevat kestävää kehitystä, kunnon työpaikkojen luomista ja sosiaalista voimannuttamista kaikille, erityisesti naisille ja nuorille. Lisäksi on huolehdittava haavoittuvaisista ryhmistä, kuten vammaisista. Lisäksi haluaisin muistuttaa joitain, jostain ehdotuksista, joita hyväksyttiin toukokuussa päätöslauselmissamme kaupasta ja investoinneista ja vuoden 2010 suositusten täytäntöönpanosta sosiaalisista ympäristönormeista, ihmisoikeuksista ja yritysten vastuusta. Erityisesti muistaen, että kauppasopimuksiin EU:ssa pitäisi ottaa mukaan ihmisoikeudet, sosiaaliset oikeudet, ja ympäristönormit ja sitoutuminen ilon sopimusten sisältöön yritysten yhteiskuntavastuusta ja perustyöoikeuksista. Toivoisin, että komissio voisi huolehtia siitä, että yritykset noudattavat nopeammin näitä sääntöjä kautta koko arvoketjun ja että täysin kunnioitetaan ilon työoikeuden keskeisimpiä määräyksiä – OECDn sääntöjä, YK sääntöjä ja suosituksia sosiaalisista standardeista ja erityisesti ilon sääntöjä erityisesti kaivannaistoiminnassa. Eli lopuksi päätän puheenvuoroni ihan pian, ihan viimeinen sana vain todetakseni, että me teemme joitain muutosesityksiä tuleviin, tulevaan tekstiin, jotta saadaan selkeämmät viittaukset joihinkin seikkoihin, kuten sellaisen politiikan tukeminen, jolla taistellaan pakko- ja lapsityövoiman käyttöä vastaan globaaleissa arvoketjuissa. Tämä asia ei ole mainittuna tässä tekstissä vielä ollenkaan. Lisäksi toivoisimme, että voitaisiin kehitellä edelleen kokonaisvaltaista lähestymistapaa sukupuoleen. Se mainitaan ihan muutaman rivin kautta nyt. Nyt pitäisi ajatella muitakin haavoittuvaisia ryhmiä, kuten nuoria tai vammaisia kansalaisia. Mielelläni, tai siis edustaja mielellään keskustelee lähemmin esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa näistä ja muista haasteista ja poliittisista vaihtoehdoista, jotka olisivat mahdollisia, kun keskustellaan arvoketjuista, kuten alkuperäsäännöistä. Nyt haluaisin kiittää teitä jälleen Kiitos esittelijälle tästä työasiakirjasta. Mielelläni luen sitten mietintön luonnosehdotuksen myös. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Lund, se ei ole paikalla. Haluatteko puhua hänen puolestaan? Uh, thank you, Mr. President. Uh, on... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minun ryhmäni puolesta Minun täytyy sanoa seuraavaa. Luonnollisesti me elämme globalisoituvassa maailmassa, pidämme pääsiitä tai emme siksi. arvoket ovat globaaleja, tuotteet suunnitellaan yhdessä maassa ja valmistetaan monessa muussa maassa. Niitä kootaan eri maissa. Tämä luo epätasapainoa tilanteeseen ja meidän tulee pyrkiä puuttumaan siihen. Minun ryhmäni tukee hyvin vahvasti sitä, että me loisimme menettelyjä, jotka auttaisivat äh, laittomien rahavirtojen vastaisessa taistelussa, jotka auttaisivat myöskin veronkierron kaltaisten äh, toimien vastustamista ja muiden laittomien toimien vastustamista ja avoimuussääntöjen vahvistamista sekä korruption vastustamista. Meillä on kuitenkin paljon epäilyksiä siinä, että otamme mukaan äm, sen tyyppisiä kestävän kehityksen tavoitteita, äh, lausekkeita tai sanktioita, joita ei voida valvoa, tai huomautuksia yritysten yhteiskuntavastuusta. Me emme koskaan ole tukeneet sellaista strategiaa, jossa on ehtoja tai ennakkoehtoja tai jopa sanktioita mukana. Me hyvin vahvasti tuemme ja ajamme strategiaa, jossa sitoudutetaan muita mukaan. Me olemme tehneet kauppakumppaneidemme kanssa tasavertaiselta lähtökohdalta näin. Olemme myöskin sitä mieltä, että kehittyvät maat tarvitsevat sosiaalisia ja työoikeusstandardeja jotka vastaavat niiden talouden ja yhteiskunnan kehitystasoa, ja kaikki pyrkimykset ajaa läpi omia standardejamme pakolla heille lyhyellä aikavälillä ähm, tuottaisi eri toiv- tuloksen kuin toivottu. Myöskin jos tässä yhteydessä puhumme ihmisoikeuksista, työntekijöiden oikeuksista ja kaikista näistä hyvin tärkeistä kysymyksistä, Minusta tuntuu yhä vahvemmin siltä, että Inta on valiokunta, jonka pitäisi olla foorumi, jolla keskustellaan muista kauppakysymyksistä. Tässä parlamentissa on muita valiokuntia tai foorumeita, joissa näitä tärkeitä asioita voidaan käsitellä. Valitettavasti välillä täällä keskusteluissa nimenomaan tässä valiokunnassa käy niin, että käy esiin seikkoja, jotka ovat aivan päinvastaisia kuin ne, joita Euroopan unioni meille edustaa, kuten yhteistyö, vapaa kauppa. Se, että esitämme näihin jotakin ehtoja, ei ole tapa edetä. Meillä ei pitäisi olla mitään tekosyitä protektionismille näissä tulevissa toimissamme. Ehkäpä viimeisen, mutta ei vähäisempänä meidän pitäisi ottaa huomioon myöskin se, että globaalit arvoketjut vaikuttavat talouteen rakenteellisesti toisaalta, se, että päästään globaaliin arvoketjuun kehitysmaissa, erityisesti tarkoittaa ulkomaisten investointien vastaanottamista, ja tämä tekee tulleista ja muista kaupan esteistä vielä vanhanaikaisempia, sillä se, että verotetaan tärkeitä seikkoja, mm, vain vähentää kilpailukykyä. Meidän pitäisi todennäköisesti jopa pohtia sitä, että alentaisimme entisestään kaupan esteitä, kuten tulleja ja muita vastaavia esteitä. Ja toisaalta myöskin meillä on kehittyviä maita, joiden täytyy myöskin sopeutua, sillä monet nousevat markkinat äh, käyttävät niin kutsuttua korvaavaa teollisuuden mallia. Kaikkien tietävät, että perinteiset teollisuuden alat ovat myöskin hyvin tärkeitä yhä edelleen. Toisaalta tiedämme, että työpaikat eivät niihin teollisuuden aloihin palaa, jotka ovat hyvin tuottavia, mutta vähemmän tuottavia kuin menneisyydessä. Ne eivät aikaisempaan kukoistukseensa tulevaisuudessa tule palaamaan. Ja siksi meidän pitää keskittyä myöskin palveluihin ja suunnittelun designiin liittyviin aloihin. Ne tulevat aivan varmasti tarjoamaan lisää työllisyysmahdollisuuksia. Joten ehdotan, että meidän pitäisi käsitellä myöskin näitä kysymyksiä yksityiskohtaisesti mietinnössä. Tässä todennäköisesti olikin kaikki nyt aluksi. Me otamme mielenkiinnolla keskustelua asiasta ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä yhteisten hyväksyttävien kohtien Kiitoksia. Alde. Kiitos edustaja Saiden Alden nimissä. Edustaja Sarantsova. Mr. Chair, I, I also welcome this. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen tyytyväinen tähän työasiakirjaan ja kiitän esittelijää työstä, jota hän on tehnyt. Tässä puhutaan siitä, kuinka tärkeä globaali arvoketju on kaupalle ja taloudellemme, ja siksi tarvitsemme myös kokonaisvaltaista lähestymistapaa, kuten esittelijä työasiakirjassaankin toteaa. Meidän täytyy suhtautua globaaliin arvoketjuun avoimesti ja pyrkiä edistämään eurooppalaisia arvoja niiden täytäntöönpanoa. Kauppapolitiikka ja kansalaisten luottamus ovat tärkeitä kaupan kannalta. Ja tämä kaikkien kauppastrategia on hyvin tärkeä asia ja sitä pitäisi myös noudattaa muilla kaupan aloilla, kuten globaaleissa arvoketjuissa. Meidän pitäisi olla myös hieman proaktiivisempia ja luoda kehys sille, miten voidaan mahdollisimman paljon luoda mahdollisuuksia arvoketjujen kautta työntekijöille esimerkiksi tässä työasiakirjassa ehdotetaan tiettyjä sitovia velvoitteita ja minä haluaisin kyllä nähdä vielä paremmin, että miten nämä arvoketjun äh, muodostavat tilaisuudet voidaan käyttää hyväksi. On luotava uusia mahdollisuuksia PK-yrityksille. Tarvitsemme myös globaaleja kumppanuuksia meidän pitäisi myös tutkia, miten voidaan suojata ja, tai edistää tätä liiketoimintaympäristöä erityisesti pk-yritysten kannalta. Jotkut tässä työasiakirjassa esitetyt asiat ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan parantaa sitoutumista globaalien arvoketjujen parantamiseen. Esimerkiksi VT on tietyt säännöt mutta siellä on myös mielestäni ongelmallisia kohtia. Esimerkiksi kun sanotaan, että ähm, tarvoketjut äh, avoimuudesta huolimatta saattaisivat lisätä ihmisoikeusloukkauksia ja muuta tällaisia. Mielestäni tätä ei voida hyväksyä. Se on aivan liian pitkälle menevä päätelmä. Globaalit arvoketjut toimivat hyvin, ne tuottavat tulomahdollisuuksia monissa kehitysmaissa ja saanut jo miljoonia ihmisiä pois köyhyydestä. Meidän täytyy katsoa, millaisia käytäntöjä kumppaneidemme kanssa toteutamme. Pitää käyttää työkaluja, kuten kannustimia, kuten GSP Plus järjestelmä, niin kuin esittelijäkin ehdottaa. Lisäksi voitaisiin ehkä katsoa alkuperäsääntöjen tarkistamismahdollisuutta. En myöskään oikein tiedä, miten sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen tässä auttaisi. Toki kauppasopimukset usein tuottavat työpaikkoja juuri sillä tietyllä alalla. Ne ovat alakohtaisia asioita ja siksi sukupuolten tasavaroja en voinut samalla tavalla huomioida. Kuitenkin kauppapolitiikka on tärkeä, mutta tältäkin kantilta, mutta meillä ei ole vielä tarpeeksi tietoa siitä, miten sukupuolten valtavirtaistaminen kauppapolitiikassa toimisi. Sitten äh, Brussel, yksi asetuksen tuomiovaltaa koskevat säännöt on täällä mainittu. Haluaisin kiittää esittelijää tästä ensimmäisestä luonnoksesta ja odotan yhteistyötä. Marie. Kiitos. Anna Mener Gwen Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Mielenkiinnolla luin hänen työasiakirjansa ja olen iloinen siitä, että hän pohtii kansainvälisen kaupan vaikutuksia, sekä myönteisiä että kielteisiä. Olen monelta osin samaa mieltä, esimerkiksi siitä, että tarvitaan due diligence sitovia sääntöjä ja myös sitovat säännöt, jotka liittyvät kestävän kehitykseen, ovat tervetulleita. Hyvä, että myös EPP on aika edistyksellisillä linjoilla tässä, mutta kuitenkaan ei oteta huomioon sitä valtavaa eroa, joka on köyhien ja rikkaiden välillä, maiden välillä maailmassa ja se, miten me suhtaudumme tähän. Totta kai on katsottava due diligence sääntöjä, avoimuutta ja sukupuolikysymystä, totta kai. Mutta jos emme tämän syvemmälle kaivaudu tähän aiheeseen, niin vaan suurennamme näitä eroja entisestään. Jos ajatellaan, että tässä olisi vastakkain norsu ja hiiri, niin jos hiirtä ei tueta, tiedetään kumpi voittaa. Brysselin uusliberaalit säännöt eivät auta meitä tukemaan pieniä talouksia. Tämä on haitaksi ympäristölle, aiheuttaa nälkää ja sotia maailmassa. Ja meille tulevat pakolaiset ovat tämän kehityksen osoitus. Siksi meidän pitää huolehtia siitä, että ei jätä populistista, nationalistista politiikkaa. Meidän tulee todella pohtia sitä, miten haluamme maailmanlaajuiseen kauppaan suhtautua. Kyllä, kauppaa rajoittavat keinot voivat olla myös ihan hyödyllisiä. Sosiaaliset normit ja ympäristönormit, niitä voidaan pitää protektionismin toimina, näin sanotaan, mutta minä toivoisin kyllä, että voitaisiin toimia tiukemmin, kun on kyllä tuotteista, jotka eivät kunnioita näitä sääntöjä. Voitaisiin ennemmin rahasto, jonka kautta autettaisiin näitä valtioita. Estettäisiin vienti EU-hun, mutta autettaisiin rahoituksen löytämisessä niin, että investoitaisiin rakenteellisiin muutoksiin näissä maissa. Tämä olisi yksinkertaisin keino auttaa näitä maita maailmankaupan kautta. Kiitos paljon. Thanks a lot for the... Kiitos Heidi Hatala vihreiden missä. I would like to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Maria Arenaa esittelijä tästä erittäin mielenkiintoisesta työasiakirjasta. Uskoakseni se on hyvin hyödyllinen lähtökohta. Tämä Trade for All-strategia, kaikkien kauppa, nimenomaisesti mainitsee globaalit arvoketjut ja sen, kuinka vastaamme näihin tukemalla ihmisoikeuskehitystä ja hyvää hallintotapaa. En näe, kuinka nyt, kuten ECR-kollega sanoi, voisimme tällaisen aikoina sanoa, että kauppa on vain kauppa eikä se liity mitenkään ympäristö- ihmisoikeus tai muihin vastaaviin kysymyksiin. Ja uskon, että esittelijän viittaus äm, YK 2030 agendaan ja kestävän kehityksen ähm, tavoitteisiin osoittaa sen, että meidän täytyy eri politiikan alat integroida, jotta voisimme näihin äh, globaaleihin haasteisiin vastata. Mutta luonnollisesti, kuten esittelijä sanoo, globaali arvoketju ei ole jotakin, mikä hyödyttäisi tasapuolisesti eri toimijoita ketjun varrella. Siksi meidän täytyy varmistaa se, että meillä on erityistoimia, joilla tuemme osallistumista globaaleihin arvoketjuihin kehitysmaissa ja joilla tuemme niiden yrityksiä. Ei tässä yhteydessä voi edes kuvitella parempaa tahoa kuin VTO ja VTOn kansainvälisen kaupan keskus, joka on vuosia Aid for Trade tukea kaupalle toimia tukenut. Uskon, että nyt on korkea aika tarkastella sitä, kuinka Euroopan unioni voisi luoda kaiken kattavan aloitteen pakollisen äm, huolellisuusvelvoitteen osalta, kuten edustaja Areena sanoi, meillä on erilaisia sektorikohtaisia aloitteita ja erät jäsenmaat ovat jo edenneet ja luoneet tällaisia due diligence-sääntöjä, kuten Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska, ja nämä eivät ole ainoita maita, joissa näin on tapahtunut. Uskon, että tämä on johtunut siitä, että on suuren yleisön painostusta yhdistää kauppa suurempaan arvokuvaan. Euroopan unionin olisi uskoaksemme syytä toimia. Haluaisin komissiolta kysyä, mitä on tapahtunut komission tiedonannon aloitteille liittyen vastuullisen liiketoimintatavan aloitteeseen. Me olemme ainakin puolitoista vuotta sitten odotelleet. Onko se nyt jumissa komissiossa, pyöriikö se jossakin eri pääosastojen välillä, kun nämä eivät pysty sopimaan siitä vai kuinka? ehdotukset tässä työasiakirjassa ovat sen arvoisia, että niitä tulee tarkastella lähemmin. On mielestäni melkoisen mielenkiintoista, että esittelijä ehdottaa Bryssel 1-asetuksen sovellusalan laajennusta oikeudellisiin kysymyksiin niin, että niitä sovellettaisiin kolmansiin maihin tapauksissa, joissa yrityksillä on päämaja tai merkittävä liiketoiminta Euroopan unionin ulkopuolella. Meidän pitäisi tarkastella näitä kaikkia ehdotuksia. Uskoakseni tämä voisi olla avainasiakirja ja tämän valiokunnan tärkein panos tähän hyvin mielenkiintoiseen kysymykseen siitä, kuinka voisimme saada kaupan palvelemaan kaikkien etuja. Madame Peggy. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegaa Maria Arenaa, joka tälläkin kertaa on saanut aikaiseksi erinomaisen tekstin. Luin suurella mielenkiinnolla tämän työasiakirjan lähes kokonaan. Voin tukea sitä. Arvoketjut menevät maanosien lävitse ja Kiina on hyvin tärkeä. Ähm, Afrikassa ja myös venäläiset toimijat ja amerikkalaiset toimijat ovat tärkeitä. Kuitenkaan tämä globaali arvoketju ei aina hyödynnä kaikkia, jotka siinä ovat mukana. Ja joidenkin osalta kasvua on tapahtunut, mutta se on samalla epätasa-arvoisuutta lisännyt erityisesti vähiten kehittyneissä maissa. Eli kauppa voisi olla myös sosiaalisen osallistamisen väline, ei pelkästään talouskasvun väline. Täytyy kiinnittää huomiota ihmisoikeuksiin. Täytyy voida myös viedä ja tuoda hyvinvointia. Ja me varmasti kaikki olemme sitä mieltä täällä. Erityisesti arvoketjuissa on huomioitava se, että ei lähdetä hyödyntämään pelkästään köyhempiä maita, vaan tuodaan hyvinvointia ja kasvua kaikille ja parannetaan kaikkien sosiaalisia oloja. Pitäisi vapaakauppasopimuksissa, joita EU solmii, niissä pitäisi siis olla kaikissa sitovia velvoitteita koskien erilaisia ympäristönormeja esimerkiksi. Ja siellä pitäisi myös olla seuraamuksia niille, jotka niitä eivät noudata esimerkiksi väärinkäytökset ja erilaiset sääntöjen rikkomiset vaativat seuraamukset ja sitä varten tarvitaan todelliset kunnolliset lausukkeet, lausekkeet. Ihmisoikeudet ja ympäristökysymykset ovat tässä ensisijaisia. Toivon, että omaloite mietinnessä esittelijä ottaa sitten myöhemmin huomioon erilaiset asiakirjat, joita täysistunnossa on jo aikaisemmin hyväksytty ja mitä Intavaliokunta on saanut aikaiseksi. Ja Intavaliokunta on aina korostanut EUn asemaa tässä kaikessa ja se pitäisi määritellä ja sitä pitäisi tukea jatkossakin. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komissio, olkaa hyvä. Good, good afternoon. You, uh... Hyvää iltapäivää. Te kysyttekin tässä monia asioita. Aivan aluksi komission puolesta haluaisin kiittää teitä ja kiittää esittelijää tästä hyvästä mietinnöstä koskien erittäin tärkeää aihetta. Minä satun olemaan Trade-pääosastosta, FISMA-pääosastosta ja Grow-pääosastosta. Täällä on kollegoilta mukana. Monet ovat mukana myöskin työssä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Tämä kysymys koskettaa hyvin monia tärkeitä aloja. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että te tässä otatte sen kysymyksiä, jotka eivät aina trade-pääosastolle kuulu, mutta se ei tarkoita, että ne eivät olisi meille tärkeitä. Mielestäni tekstissä tärkeää on myöskin keskustelun laajuus ja se, että meillä on monia erilaisia näkökulmia ja haasteita ja että eri kulmista kehitämme omaa lähestymistapaamme. Haluaisin vain korostaa tässä yhteydessä, että meillä on hyvin paljon jo käynnissä. Ehkäpä mainitsisin ensimmäisen seikan. Tässä oikealla oleva kollegani on vastuussa näistä kysymyksistä. Tämä direktiivi, joka velvoittaa suuryritykset äh, antamaan tietoa liittyihin äh, suurista liiketoimista ja niihin liittyvistä riskeistä ja myöskin sosiaalisista ja ympäristöriskeistä tai sosiaali, korruptio- ja lahjontariskeistä kollega voi tässä antaa lisää tietoa asiasta. Nämä toimintat ovat olleet olemassa vuodesta 2013 asti. Meillä on myöskin eh, sääntöjä liittyen julkisiin hankintoihin. Niissä keskitytään ympäristökysymyksiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. Ja sitten muutama kysymys, eh, joita Trade-pääosasto tekee, joiden parissa pääosasto tekee töitä, kuten kapasiteetin rakentaminen, myöskin DEFCO-pääosasto on näissä mukana emme vain me, vaan muutkin pääosastot ja ulkosuhdehallinto suoritamme paljon toimia, jossa me olemme yhteyksissä kumppaneihin ja kumppanuusmaihin ja teemme kaiken mahdollisen, jotta voisimme käyttää kaikkia välineitä, kuten GSP plus etuuksia, mm, kauppasopimuksia, OECDn ja ILON standardien ajamista. Bangladeshin kestävyyssopimus kuuluu näihin ja niin edespäin. Me myöskin mielellämme haluaisimme vahvistaa olemassa olevia kauppa-aloitteiden kestävän kehityksen ulottuvuuksia, esimerkiksi tukia yritysten yhteisvastuuta ja ottaa Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa eh, työryhmässä eh, ILOn kanssa näitä asioita esiin. Myöskin tarkastelun mahdollisuuksia paremmin toimeenpanna TST eh, ja ehm, kappaleita vapaakauppasopimuksissa. Tässä oli mielenkiintoisia viittauksia siihenkin. Ehkäpä meidän näkökulmastamme, jos ajattelemme, mitkä ovat prioriteetit meidän työssämme, sanoisin, että me aivan aluksi tarkastelemme älykästä yhdistelmä lähestymistapaa. Olen samaa mieltä monien puhujien kanssa, jotka sanovat, että todellisuudet ovat muuttuvassa maailmassa erilaisia. Jokainen sektori ei ole sama, joten me tarvitsemme älykkään yhdistelmän lähestymistapoja. Meidän pitäisi myöskin pyrkiä rakentamaan luottamusta eri toimijoiden välille, luottamusta Euroopan unionin liiketoimintaan ja erilaisten ratkaisujen löytämiseen. Meidän pitäisi yhdistää kauppa, kulttuurimme ja politiikkamme myöskin kestävyysperiaate ja tehdä yhteistyötä suurien viejämaiden kanssa ja tehdä toimia kumppaneiden kanssa ilmen tätä Euroopan unionin mahdollisuus vaikuttaa mm, kolmansien maiden tilanteeseen, ellei sitä tehdä muiden suurien viejämaiden kanssa vähenee. Mehän emme ole ainut osapuoli me pyrimme kumppaneiden kanssa vähentämään köyhyyttä. Tämän vuoksi tarkistamme sitovan lähestymistä, lähestymistavan mukaanottavuutta olemme käsitelleet hyvin paljon. Jos sallitte, pyytäisin Grow pääosastosta Pedro Tunia kollegaani käyttämään puheenvuoron, koska hänelle suunnattiin äm, tässä erityisesti kysymys. Ja sitten jos teillä on vielä äm, tiedon julkaisun liittyviä kysymyksiä, kollega voi varmaan vastata niihin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos myös edustaja Hautalalle melko konkreettisesta kysymyksestä. Ve- velvollisuuskysymyksistä, joista keskustellaan komissiossa – Kuitenkin komissio ei Grow-pääosasto, vaan tämän komission toimintasuunnitelma. Komissio on päättänyt tällä hetkellä täytäntöönpanna tai antaa lisää poliittista pontta kestävän kehityksen tavoitteiden agendalle. Sehän hyväksyttiin YKssa vuosi sitten jo. Tämä esitettiin marraskuussa Kuussa tiedonantona. Siinä oli kaikki aloitteet, kaikki EUn politiikan alat, jotka voisivat auttaa pääsemään kestävän kehityksen tavoitteeseen. Kestävyyskysymykset ovat siinä mukana samoin kuin vastuullisen yritystoiminnan toimissa, joita toteutetaan jo vuodesta 2011 lähtien. Näitä ei ole mainittu aikaisempien puheenvuorojen aikana, mutta kaikki nämä toimet ovat mukana EUn yritysten yhteiskunnallisen vastuun teksteissä vuodelta 2011. Siellä viitataan aseiden suuntaviivoihin, ilon suuntaviivoihin ja niin edelleen. Ne oli silloin jo tunnistettu ja me olemme täytäntöönpanon vaiheessa ja pyrimme huolehtimaan siitä, että tehokkaasti täytäntöönpannaan näitä toimia, joista on puhuttu julkisten hall- hankintojen direktiivi, osakkeen omistajien direktiivi. Vähän aikaa sitten kolmikantasopuun sopuun päästiin, samoin kuin konfliktimineraalien asetuksen osalta. Kokonainen paketti toimieläistetään veron välttely hyväksyttiin vuonna 2016 komissiossa. Tästä aiheesta keskustellaan edelleen parlamentin eli valiokunnissa ja sitten neuvotellaan neuvoston kanssa, joten kyllä lainsäädäntökeinoja on useita yhteydessä siihen, mitä kolleganikin totesi, hyvät käytänteet ja kokemusten vaihtaminen, kansalliset suunnitelmat vastuullisesta yritystoiminnasta, ihmisoikeuksista ja niin edelleen. Me siis kyllä edelleen täytäntöönpanomme näitä. Vielä ei ole mainittu sitä, että komissio on käynnistänyt vähän aikaa sitten tärkeän aloitteet kestävän rahoituksen osalta. Näin luodaan korkean tason asiantuntijaryhmä keskeisten investoijien kanssa, jotta voidaan edistää ja vakuuttaa kaikki investoijien yhteisöt siitä, että investointipäätöksiin otettaisiin kestävyyskriteereitä, ympäristö, sosiaaliset kysymykset, ihmisoikeudet ja niin edelleen. Joten komissio jatkuvasti täytäntöönpanoa kaikkia toimia, joista puhuttiin jo vuonna 2011. Se tosiasiassa, että nyt ei ole päivitettyä kattavaa toimintasuunnitelmaa, ei ole mikään suuri asia. Se kyllä ilmoitettiin vuonna 2016 marraskuussa, että komissio lisää vauhtia työhön tällä saralla, erityisesti kun te ja esittelijä Areena mainitsitte tämän kysymyksen, josta keskustelemme ensi tiistaina pienessä tapahtumassa parlamentissa. Todella lisävauhtia tähän työhön ja seuraamme tarkkaan kehitystä kaikkia toimijoita yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan due diligence uusia sääntöjä. Nämä ovat ainoat, jotka ovat tähän mennessä luonneet lainsäädäntötekstiä tähän due diligence-kysymykseen. Me seuraamme hyvin tarkkaan tätä lainsäädäntötyötä ja täytäntöönpanoa. Se ei ole vielä oikein lähtenyt Ranskassa erityisesti liikkeelle vielä. Mutta myöhemmin arvioimme sitä, mikä on vaikutus, mikä on panos koko kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kestävyyteen kaiken kaikkiaan – muutaman kuukauden sisällä voimme arvioida sitä, mitä myöhemmin lähdemme tekemään. Kiitos oikein paljon. Kiitos esittelijä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti. Kiitän EPP-ryhmää tästä tarkistusta koskevasta pyynnöstä, erityisesti lasten lapsityövoimasta. Se on hyvin tärkeä asia ja ehdotukset ovat todella mielenkiintoisia. En ole samaa mieltä siitä, että kun puhutaan kaupasta, niin pitäisi vain ajatella tulleja ja investointeja siitä, miten kauppavirtoja voidaan hallita. Mielestäni Euroopan komission näkökanta on hyvin selkeä, kun puhutaan kaikkien kauppastrategiasta. Tämä on toki kauppaa ja kauppavirtoja, mutta täytyy myös ajatella siten, miten kaupan avulla voidaan edistää ihmisoikeuksia. Ja mielestäni Inta-valiokunnassa kanssa. Pitää myös pohtia näitä kysymyksiä. Useammat täällä puhuivat myös siitä, että pitäisikö ottaa käyttöön sitovia velvoitteita vai ei. Ja täysistunnossa, kun käsiteltiin konfliktimineraaleja, niin saatiin tehtyä yhdessä yhteistyötä ja saatiin aikaiseksi hyviä sopimuksia, joissa myös otettiin huomioon PK-yritykset Eli kyllä me voimme saada aikaiseksi myös kompromisseja. Mielestäni kaupalla on tällä hetkellä kaksi suurta estettä. Ensinnäkin vilpillinen kilpailu. Vilpillinen kilpailu aiheuttaa aina haittaa kaupalle ja kansainväliselle kaupalle. Ja toinen ongelma on protektionismi. Ja mielestäni ei pidä nyt mennä jompaan kumpaan suuntaan, vaan samalla tavalla pitäisi torjua vilpillistä kilpailua, mutta myöskin protektionismia. Ja tähän suuntaan me täs, aiomme mennä myös tässä asiakirjassamme. Kiitos oikein paljon. Mietintö luonnos saadaan 30. päivä toukokuuta. Äänestys luultavasti heinäkuussa valiokuntakokouksessamme. Kiitos oikein paljon. Nyt alkaa koordinaattoreiden kokous suljetuin ovin, joten pyydän kaikkia, jotka eivät ole koordinaattoreita, poistumaan.